Colleagues, can I bring the Hyvät kollegat, voisimme aloittaa kokouksen. Pari ilmoitusasiaa, mutta ihan ensin pyytäisin hyväksymään esityslista luonnoksen. Ja kun se hyväksytään, näette, että äänestys, Megaliner äänestys, eli ylipitkien rekkojen äänestys on lykätty. Esittelijä Lightfried voi esitellä lyhyesti. President. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tilanne maassa tilanne tämän mietinnön osalta on neutraali siinä mielessä, että olemme lähellä järkevää sopimusta. Meillä on kompromisseja koko teknisen osan osalta. Kompromisseja, jotka koskevat turvallisuutta myös. Meillä on kompromisseja, jotka liittyvät painoantureihin. Ja meillä on lähes kompromissi, mitä tulee rajat ylittäviin matkoihin, joka tapahtuvat suuremmilla ja raskailla ja pitemmillä kuorma-autoilla. Minusta pitäisi olla mahdollista saada äänestykseen mennessä maaliskuussa kestävä kompromissi. Ja minä todella avoimesti sanoisin, että haluaisin varjoesittelijöitä kiittää avoimesta suhtautumisesta kompromisseihin ja minä tiedän, minkälaisia vaikeuksia itse kullakin näissä kysymyksissä on, mitä intressejä on. Siitä huolimatta kuitenkin uskon, että tämä asia voidaan ratkaista. Haluaisin kuitenkin myös esittää yhden kommentin. Ne, jotka uskovat, että olisi järkevämpää, että lykättäisiin asian käsittelyä niin, että mennään seuraavalle vaalikaudelle, minä haluaisin heille sanoa kaksi asiaa. Silloin meillä on eri liikenneasioista vastaava komission jäsen, joka kenties ei ole yhtä pitkälle rajojen avaamisen kannalla. Ja minä en varmastikaan ole sitten enää esittelijänä täällä. Nimittäin mikään ei parane sillä, että lykätään asian käsittelyä, jos joku nyt täällä jostakin pysyvästä edustustosta, jossa spekuloidaan tällä laitoksella, haluaisin sanoa heille, että siitä ei ole mitään hyötyä. Niille, jotka kenties nyt haluavat lykätä asiaa tämä seuraavalla vaalikaudella voi muuttua vain huonommaksi, joten olisi hyvä saada asia nyt valmiiksi. Kysymys ei ole pelkästään rajat ylittävästä toiminnasta, kysymys on paremmista työskentelyolosuhteista työntekijöille, jotka toimivat tällä alueella. Kysymys on turvallisuuden lisäämisestä jalankulkijoille, polkupyöräilijöille ja autoilijoille, joten on katsottava, että työt saadaan päätökseen. Jos me maaliskuussa saamme aikaan järkevän kompromissin, voimme huhtikuussa täysistunnossa äänestää asiasta, jolloin asia on sitten hoidettu. Okay, thank you. Selvä, kiitos. En halua tästä keskustelua, kun olemme vasta hyväksymässä esityslistaa, mutta jos haluatte puhua, niin ihan lyhyesti pyydän. Edustaja Grosch. Minä olen tämän ly- lykkäämisajatuksen kanssa ihan samoilla linjoilla äänestyksen osalta. Haluan vain huolehtia siitä, että tämä saadaan vielä täysistunnossa keskustelun kohteeksi, tai jos ei keskustelun edes, niin ainakin äänestyksen kohteeksi. Tämän pitäisi olla mahdollista, ja siksi toivon, että äänestetään täällä valiokunnassa seuraava kokous olisi torstain aamupäivänä, mutta jos se on torstai aamupäivänä, vaikka se ei ole paras mahdollinen ajankohta, mutta jos se on välttämätön, jotta se saadaan täysistuntoon, niin äänestetään sitten torstaina, muuten sitten maaliskuussa. Tämän vain halusin sanoa. Käsittääkseni katsomme maaliskuuta, että se olisi huhtikuun täysistuntoesityslistalla näin käsittääkseni. Edustaja Grosch. No, kaikki riippuu huhtikuussa siitä, ketkä saavat päätöksen töitä viime hetkellä, mutta esittelijä haluaa, että tämä hoidetaan tässä parlamentissa ja se on varmasti ihan oikeutettu ajatus. Seuraavaksi pöytäkirjeen hyvä, tai sopiiko siis esityslista? Hyvä, sitten pöytäkirjat 16. 17. joulukuuta ja 9. tammikuuta. Hmm, sopivatko kaikille? Hyvä. Sitten puheenjohtajan ilmoitusasiat, koordinaattoreiden tekemistä päätöksistä. 30. päivä tammikuuta ensinnäkin päivitys rautatiepaketista ja kolmesta ehdotuksesta, jotka luovat teknisen pilarin tässä paketissa. Koordinaattorit halusivat, että nämä kaikki käsitellään yhdessä. SEF-delegoidut säädökset on lykätty tälle päivälle. Nyt meillä on kirje herra Kallasilta, joka tuntuisi selvittelemään tätä ongelmaa, mutta siihen palataan myöhemmin ja sitten komitologia uutiskirjassa. Eilen koordinaattorit keskustelivat ja Dominik Riken johdolla katsoivat komission ehdotusta TEN T-ehdotuksiksi. Podvig, Rosh ja minä olimme tu- lukemassa Kallasin kirjettä 28. tammikuuta päivätyn kirjeen ja pyydettiin Riketä kirjoittamaan lyhyt kirje, että parlamentti tukee näitä nimityksiä. Muita mahdollisuuksia kiinnostuksen kohteita sieltä haluaisin pöytäkirjaan kiitokset Nils Dankofsenille, joka jättää transihteeristön 15. päivä helmikuuta – mies on tehnyt työtä valiokunnassamme viiden vuoden ajan. Hän on käsitellyt monia pikkuasioita, TMTSF, rautatiepaketti, ja nyt hänet on nimetty poliisiyksikkö b päälliköksi, joten hän varmasti tukee myös meidän valiokuntamme uudessa tehtävässään. Onnittelut Niels. Kaikkea hyvää ja kiitos tekemästäsi työstä. And finally from me we've two visitors. Ja lopulta edustaja Meissnerin pari vierasta Madisonista, Wisconsinista, Amerikan Yhdysvalloista, jotka seuraavat amerikkalaista urheilua. Green Bay Packers faneja varmasti. Tervetuloa tänne kokoukseen. Toivon, että viihdytte täällä Brysselissä. No niin sitten. Seuraavaksi. Ovatko kaikki nyt tyytyväisiä puheenjohtajan ilmoitusasioihin? Selvä. Next is the approval of the agreement on noise restrict... No sitten melurajoitukset EUn lentokentillä. Edustaja Leichtfried. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on nyt olla kiusallista. Olen esittelijä tästä asiasta, mutta kun siitä nyt äänestetään, minun täytyy ilmoittaa, että olen unohtanut oman äänestyskorttini. Thank you. Can I, can I just... Kiitos. Voisinko vain nyt Madisonin vieraille Wisconsinista. Haluaisin nyt vain painottaa, että yleensä hoidamme asiat vähän paremmin, mutta näinkin saattaa käydä otetaan huomioon edustaja Leitfriedin. Ovatko muutkin unohtaneet? Okei. Okay. Selvä. So, we'll do a check. Tarkistetaan ensin, jotta nähdään, onko EPPssä 15 jäsentä liikaa niin kuin yleensä. Äänestys alkaa. The irony would be if it comes up the Olisipa ironista, jos asia d olisikin liikaa. Äänestys päättyy. Oletko täällä kaikki ihan laillisesti liikkeellä? Selvä. Ehdotus asetukseksi, parlamentin ja neuvoston asetukseksi, joka koskee säätöjä, jotka liittyvät melurajoituksiin unionin lentokentillä. Esittelijä Lightfried, äänestys alkaa. Has everybody vote? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja yksi plus ja yksi miinus lisää, joten 25 puolesta, 5 vastaan, 5 tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut esittelijä Leichtfried. Seuraavana Najades 2 paketti esittelijä on edustaja Wortman Kool. Karin, ole hyvä. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Mielelläni esittelen tarkistukset, jotka liittyvät näihin kahteen ehdotukseen. Ensin haluaisin kiittää kaikkia yhteistyöstä päätöslauselman osalta, joka hyväksyttiin laajalla enemmistöllä viime torstaina. Mielestäni tämä on hyvin tärkeää vaalien alla, kun kyse on niin tärkeästä alasta kuin sisävesiliikenne. Oli tärkeää, että Tran-valiokunta oli niin yhtenäinen ja että täysistunnossa saatiin annettua näin paljon tukea tälle alalle ja selkeää suuntaa myös komissiolle, jotta tiedettäisiin, mitä pitäisi tehdä no edes kaksi tiedonannon jälkeisenä aikana. Nyt kaksi lainsäädäntöehdotusta ovat keskustelun kohteena. Ensimmäinen liittyy tähän laivastoon kantaan. Se on pieni muutos ja haluaisin lähteä siitä liikkeelle aluskapasiteetista ja kyse tästä vararahastosta. 35 miljoonaa euroa tämä vararahasto siis, ja sinne sektori itse maksaa tämän vanha uudesta säännön mukaan. Se on tarkoitettu taloudellisesti hankalia aikoja varten. Nyt kun soveltamisalla on hyvin niukasti esitetty, joten ne, jotka ovat säästäneet näitä varoja, eivät pysty niitä käyttämään. Ja tämä on tärkeä asia huomauttaa heti aluksi, koska jotkut tarkistukset laajentavat nyt soveltamisalaa liittyen siihen, miten rahastoa voidaan käyttää tiettyihin sosiaalisiin tarkoitusperiin, mutta tässä meidän pitäisi katsoa sosiaalirahastoja tai muuta rahoitusta. Tai sanotaan selkeä tutkimus. Asiat. Siinä pitää katsoa SEFin tai Horisontti 2020 ohjelman suuntaan. Tämä voidaan ehkä laittaa johdantosan kappaleisiin, mutta, mutta tämä on siis kyllä hyvin Um, and, um, uh, with regard to the, uh, Mitä tarkistuksiin tulee? Tikka on tarkistustutkimuksesta, ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja markkinoiden tarkempaa seurantaa. Nämä ovat kyllä tärkeitä asioita, mutta meidän täytyy katsoa muita rahoitusmahdollisuuksia, eikä juuri tätä vararahastoa. Katsotaan yhdessä huomenna varjoesittelijöiden kokous ja voidaan katsoa, miten tämä voitaisiin saada tekstin johdantosan kappaleeseen, mutta ei sanota ehkä selkeästi nyt vielä, mistä rahoituksen pitäisi tulla. Hienoa, että edustaja Ertu teki tarkistuksen jossa laajennettiin myöskin tätä ehdotusta siitä, miten tämä voisi olla yhteydessä – eri Euroopan rahastoihin, verkkojen Eurooppa-rahoitusvälineeseen tai investointipankin. Te laitoitte tämän tekstin kohtaan, minä johdan tuosan kappaleeseen. Minua kiinnostaisi kovasti komissiolta kuulla, voidaanko se oikeudellisesti sinne tekstin artiklaan oikein laittaa sillä tavalla, kun edustaja Ertu on esittänyt tarkistuksessa 15. Suhtaudun kyllä myötämielisesti tuohon ajatukseen, mutta haluaisin tietää, onko se mahdollista oikeudellisesti. Tarkistus 12 on tervetullut. Siinä puhutaan turvallisuuden lisäämisestä. Meidän pitää katsoa sanamuotoa, mutta eiköhän siinäkin löydy yhteinen ratkaisu. Mitä sitten tulee teknisiin vaatimuksiin? Mietinnössä on kyse lisäharmonisoinnista, siitä miten sovitaan teknisistä standardeista ja saadaan parempaa yhteistyötä komission ja RN, RNKK kanssa. Fandalen on tehnyt tarkituksen myös, minulla on muutama ehdotus sinne. Neljästä kolmeen vuotta tuo kausi on mielestäni ihan järkevää. Erityisesti kun se yhdistellään Resinne Meissnerin tarkistukseen 19, mielestäni se on ihan hyvä linja. Edustaja Tikau esitti osaisten kuulemista se on tärkeää, koska siellä on sidosryhmiä monenlaisia. On tärkeää, että heitä kunnolla kuullaan, kun teknisistä standardeista sovitaan. Myöskin tässä asetuksessa pitäisi kuitenkin olla tarkkana, että parlamentin lisäykset ovat siellä soveltamisalassa. Sen aloivan 12 esimerkiksi liittyy infrastruktuuriin. Ja tässä oikeastaan on kohesiorahastot ja, ja verkkojen Eurooppa-rahoitusväline ja sitä ei pitäisi tässä yhteydessä mielestäni käsitellä. Ja sitten lopuksi vielä yksi tärkeä seikka. Tikau teki tarkistuksen, joka liittyy vastavuoroiseen tunnustamiseen ja liitti tähän mukaan vielä Tonavan komitean – kun puhutaan näistä vastavuoroisista hyväksymistä yhdessä Reini Navigaation keskuskomission kanssa. Siellä noudatetaan eurooppalaista lainsäädäntöä, mutta Tonavan maiden kanssa en tiedä, onko tämä ihan varmaan näiden sisävesialustodistusten osalta, joten tarkistuksia ei ole nyt niin paljon, joten meidän pitäisi varmasti voida löytää yhteistä tässä muiden ryhmien kanssa täällä parlamentissa. Ja toivoisin, että äänestyksen jälkeen ensi viikolla pyydettäisiin mandaattia, jotta voidaan siirtyä neuvotteluihin ainakin aluskapasiteetista. Se on jo Kreikan puheenjohtajakauden esityslistalla – en tiedä, onnistuuko tämä teknisten vaatimusten osalta. Selvitetään sitä sitten vielä äänestysten alla, mutta aluskapasiteetin osalta joka tapauksessa haluan sopua neuvoston kanssa ennen vaaleja. Koska sisävesiliikenne on sektori, joka kohtaa paljon ongelmia tällä hetkellä ja on todella ikävää, että tämä 35 miljoonaa on jäänyt käyttämättä viime vuosina, joten sen käyttämiseen pitäisi todella kannustaa. Kiitos oikein paljon. Kiitos edustaja Forstman Kohl. Oletan, edustaja Alkarau, että herra Ertu palaa tänne vielä. Niin, minäkin oletan, ja hän sanoi, täällä hän sanoi, että hän käyttäisi puheenvuoron, mutta ehkä hän käyttää puheenvuoron jossain vaiheessa myöhemmin. No, edustaja Meissner. Ja, vielen dank, Brian. Kiitos, Brian. Haluaisin selvästi kiittää esittelijää, Korinnea, tähän asti yhteys on ollut oikein miellyttävä, vaikkakin on todettava, että olemme todella hyvin pitkälti yksimielisiä siitä, mitä tähän lainsäädäntöön tulee. Nythän on niin, että tätä kautta suinkaan ne kaikkea saada vietyä eteenpäin sisäväliliikenteessä, mitä olemme suunnitelleet, mutta eh, Korinen kanssa olemme täysistunnossa aiemmin tehneet selvityksen asiassa ja komissio on sanonut, että he haluavat yleisesti kehittää edelleen sisävesiliikennettä ja meillä on eri hankkeita eri projekteja, joita halutaan panna toimeen, on varoja, joita myöskin voidaan käyttää verkkojen Euroopasta, mutta tämä on sittenkin lainettavassa olevaa toimintaa. intermodalisuus on hyvin tärkeä liikennesektorilla ja myöskin päätösohjelmassa osoittaa tämä, että kaikki ei suinkaan ole näissä molemmissa lakiteksteissä. Minä olin tehnyt muutamia yksittäisiä tarkistuksia, jotka liittyvät teknisiin määräyksiin, koska muuten on ollut täysin yhtä mieltä kaikesta, mitä Korin on meille parlamentin puolesta esittänyt mitä tarkistuksia pitäisi tehdä. hän Korin jo puhui. Minä ehdotin, että jokainen sopeutus olisi voimassa kolme vuotta näissä liitteissä, mutta Reinin navigaatiokeskuskomitean osalta on osoittanut hyväksi se, että kokeillaan jotakin, jotakin jollekin antaa lupa ja sitten katsotaan, onko se todella hyvä asia sektorille ja jälkikäteen voidaan jatkaa sen Eh, kestoa tai valitaan uusi ratkaisu tulevaisuutta varten. On tärkeää, että näillä nämä eh, lait voidaan saada pikaisesti lävitse ennen kaikki, mitä tulee reservirahastoon. Olisi hyvä, jos saisimme aikaan pian ratkaisun, koska meillä on niitä sektorilla, jossa varoja tarvitaan 35 miljoonaa euroa ja käyttämättä siksi, että eh, varojen käyttömahdollisuudet eivät ole selkeä tai on tehty mahdottomaksi ylipäätään käyttää näitä varoja. Tämä siis tästä. Kiitos Korinnelle ja to, olen iloinen jatkokeskustelusta jo nyt. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Sitten sosialistit, edustaja Ertog. Äh, kiitos paljon puheenjohtaja. Oikein hyvää huomenta ja anteeksi, että juuri poistuin hetkeksi. Minulla oli nimittäin väärät paperit mukana. No, joka tapauksessa kiitos oikein paljon tästä alustuksesta. Tietenkin kiitokset myös esittelijälle ja varjoesittelijöille Yhteistyötä on tehty rakentavassa hengessä. Tämä todella oli hyvää yhteistyötä, joka osoittaa mielestäni myös, että tärkeän tavoitteeseen voidaan pyrkiä yhdessä. Kuten mainittiinkin jo, ei ollut kovin paljon tarkistuksia. 22 ja 12 liittyy näihin aluskapasiteettiin ja 10 teknisiin määräyksiin. Minä pidän tätä hyvänä merkkinä. Oikeana merkkinä että keskeisimpinä tavoitteena on sellaiset tavoitteet, joita koko parlamentti voi tukea. Tärkeää on totta kai ensinnäkin, että vararahastoasia hoidetaan mahdollisimman pian ja lisäksi on tärkeää, että teknisten määräysten osalta saadaan tiukat eu laajuiset ja maailmanlaajuiset asiantuntevuudet tähän koko työhön mukaan. Tarkistukset 18 ja 12, niiden osalta olen esittelijän kanssa Jutta Steinruckin kanssa samoilla linjoilla työllisyysvaliokunnan esittelijän kanssa, jotka, joka on siis yhteistyössä TRAN-valiokunnan kanssa erityisesti mitä tulee työntekijöiden aseman asettamaksi samankaltaiseksi yrittäjän kanssa. Sitten toimet, jotka liittyvät varhaiseläkkeeseen, koulutuksen ja jatkokoulutukseen henkilöstön osalta, samoin kuin se, että muodollisesti työmarkkinaosapuolet otetaan varojen käytössä mukaan prosessiin. Tässäkin varmasti hyvä ja läheinen yhteistyö työllisyysvaliokunnan kanssa on ratkaisevan tärkeää. Olen esittelen kanssa samaa mieltä siitä, että sisävesiliikenteen suuri haaste on se, että saadaan kunnollisia rahoituskannustimia ja sisävesiliikenne varmasti voisi saada vahvistusta myös TEMTEen kautta niin, että verkkojen Eurooppa-välineen varoja voitaisiin käyttää tässäkin yhteydessä. Tämä liittyy aivan erityisesti toimiin, jolla parannetaan ympäristövaikutusta, siis alusten osalta ja alusten moottoreiden osalta ja teknisten määräysten osalta – Näkisin asian niin, että voin sanoa, että pienimmillä muutoksilla saadaan parasta aikaiseksi. Pitäisin järkevänä, että aidot asiantuntijat todella työstävät suurimman osan tästä työstä, mutta poliittista viestiä voimme totta kai viedä myös itse. Teknisten määräysten harmonisointi nopeasti on tärkeää ja se, että säännönmukaisesti katsotaan nykytilannetta on varmasti tärkeää, jotta voidaan pitää mielessä, miten asiassa edistytään. Tarkistusten osalta mielestäni pitkälti voidaan sanoa, että voimme olla samoilla linjoilla ja muutamat pikkumuutokset, jotka on tullut esiin tarkistusten osalta. Niidenkin kanssa voidaan varmasti selvitä. Joten kiitos vielä kollegoille yhteistyöstä. Kiitos oikein paljon edustaja Van Dalen ECRstä. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle. Puheenjohtaja, ensin haluaisin puhua aluskapasiteetista ja vararahastosta. Kollego Ertog, Lichtenberg ja Tikau ovat tehneet tässä tarkistuksia. Mielestäni ei saa unohtaa puheenjohtaja, että tässä on kyse hyvin pienestä rahastosta, jolla ei voida valtavasti tehdä, jos lähdetään romuttamaan aluksia. Tämä raha on tarkoitettu sille sektorille, joka on sitä kerännyt, joten sitä ei saa nyt sen käyttöä vaikeuttaa kaikenlaisten lisätoimien tiedotuskampanjoiden ja kanssa ja sen kautta, että puututaan siihen, miten sitä käytetään – työturvallisuuskysymykset mukaan lukien. Tämä voitaisiin jättää nyt enemmän sinne omalle alalle, siihen ei pitäisi liikaa puuttua. Ehdotan siis ryhmäni nimissä, että näitä tarkistuksia ei tueta. Sitten teknisistä määräyksistä puheenjohtaja. Toivon, että todella saadaan tukea minun tarkistukselleni 21. Toivon, että tätä aikakautta leikataan minä en halua, että toistetaan tilanne, jonka nyt kohtaamme. Nyt ehdotus on tehty hyvin myöhään tämän parlamentin kauden loppupäässä. Ja tämä oikeastaan tarkoittaa sitä, että meillä ei oikeastaan ole aikaa kirjoittaa hyvää kannanottoa. Siksi me hätätoimena viime viikolla teimme suullisen kysymyksen, jotta pääsimme ylipäätään keskustelemaan. Ja nyt toivon, että kun katsotaan, mitä komission puolelta sanottiin viime viikolla komission ja sen Kallas myös verkkojen Eurooppa-välineestä, joten mielestäni nyt jos on vielä suurempia ehdotuksia – ja kuten Kallas sanoi tuosta, että on kyse myös rahasta, niin ei pitäisi ihan viime hetkellä joudua, joutua tekemään päätöksiä niin kuin nyt tehdään, joten toivon siis tukea tuolle tarkistukselle, niin 21 siis. Samoin kuin esittelyä, minua kovasti kiinnostaisi myös, mikä on komission kanta edustaja Tikaun tarkistukseen 11 tonavasta. Mielestäni se on ihan mukava tarkistus Pitäisi varmasti mahdollisuuksien hyvin, mahdollisimman hyvin kohdella Tonava Reiniä samalla tavalla. Ja sitten jos ajatellaan sopimusta, joka on tehty Reinin navigoinnin osalta ja Tonavan osalta, ehkä nämä voisivat olla tasavertaisessa tilanteessa. Haluaisin kuulla komissiolta, onko tämä ylipäätään mahdollista, voitaisiinko tämä jotenkin mahdollistaa. Joten mielelläni haluaisin puoltaa tuota tarkistusta. Joten puheenjohtaja, toivon, että komissio voi kommentoida tätä kohtaa. Kiitos. Kiitos, edustaja Tikka. Varmasti Tonavasta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää tästä työstä, jota hän on tehnyt asian parissa ja myöskin tästä miten luonnoksesta. No mitä tulee näihin teknisiin vaatimuksiin? Omilla tarkistuksillani olen pyytänyt lisävaatimuksia. En, mitenkään kilpailun, siten, että kilpailu ei estettäisi ja py, olen myöskin pyytänyt kuulemista, sidosryhmien kuulemista ja haluaisin, että tässä olisi vastavuoroinen tunnustaminen näiden sertifikaattien osalta. No mitä sitten tulee Rainin ja Tonavan, tai mitä tulee Rainin ja Tonavan tilanteeseen, tilanteeseen. No, sitten kun puhutaan sisämarkkinoista, meillä pitäisi olla samat säännöt ja myöskin tämä vastavuoroinen tunnustaminen teknisten todistusten osalta. Toivottavasti tämä tarkistus hyväksytään. No sitten alusten kapasiteetista laadin tarkistuksen Tonavan osalta. Ja tässä ajatuksena oli se, että voisimme parantaa tilannetta Euroopan unionin markkinoilla ja että meillä olisi samat säännöt kaikilla sisävesialueilla. Lisäksi esitin pyynnön, että tietoa, väl, tietoa vaihdettaisiin kokemuksia vaihdettaisiin Euroopan eri satamien välillä. Mielestäni tämä olisi hyvä asia. No sitten lopuksi haluaisin vielä tehdä pari kommenttia. Ensinnäkin näides kaksi ohjelmasta ilmeisesti tehdään konkreettisempi, siinä on enemmän käytännön toimia tulossa mutta tällä hetkellä komissio käyttää erilaisia rahastoja tätä ohjelmaa varten. haluaisin että saisimme komissiolta selkeämpää tietoa siitä että mitkä yhteydet näillä rahastoilla on ja haluaisimme hieman selvyyttä siihen miten rahastoja käytetään. ja sitten euroopan unionin tasolla meillä pitää olla strategia sisä vesialueille ja pyytäisin komissiolta tällaista strategiaa, koska se on erittäin tärkeää, kun kehitetään näitä kuljetusyhteyksiä. Kiitos oikein paljon. Siinä olivat jäsenten puheenvuorot. Komission edustaja Fjellgaitis, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman and members of parliament. Kiitos puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Täytyy todeta, että tämä on niistä harvoista hetkistä, jolloin komissio on ilahtunut siitä, millaista työtä parlamentissa on tehty. Tämä on yksi niitä harvoista hetkistä, jolloin on yksimielisyys ehdotusten arvosta. Ja voin nähdä, miten rakentavaa työtä kaikki me täällä olemme tehneet. Ajatellen käytännössä katsoen samansuuntaisesti. Anteeksi. Voisinko vain kysyä Wortman Koolilta, että onko hän ihan nyt varma, että hän on saanut tämän hoidettu oikein omassa mietinnössä Anyway. Joka tapauksessa. No, vitsit sikseen, mutta on totta, että me kaikki saman samansuuntaisesti ja siinä mielessä pidämme arvossa työtä, jota kaikki ovat tehneet, tietysti ennen kaikkea esittelijä, mutta myös kaikki ne, jotka ovat todella pyrkineet lisäämään arvoa näihin ehdotuksiin. Aloittaisin toteamalla ensin Nairis kakkosesta jotakin. Onko teistä ennen kaikkea vastauksena Rovat Sikaon esittämiin kommentteihin? Näides no kaksi ohjelma on strategia, joka keskittyy siihen, että vahvistetaan sisävesiväylien hyveitä ja vähennetään niiden ongelmia. Verrattuna aiempiin Najades-ohjelmiin olemme keskittyneet siihen, että on rajoitetumpi määrä alueita, joilla toimitaan, että voidaan saadakaan konkreettisempia tuloksia. Sinänsä me olemme esittäneet hyvin konkreettisia toimenpiteitä rajallisella alueilla, ennen kaikkea tekniset direktiivit, kuten koulutus ja pätevyys, näette, että se tulee esille seuraavalla vaalikaudella, ja se, että tarkastellaan uudestaan joki tiedotusjärjestelmää niin, että voidaan tehdä parannuksia seuraavalle, seuraavalle sukupolven logistiikan osalta, joten kaikki kysymykset ovat olleet esillä. Ennen kaikkea olemme kiinnittäneet huomiota infrastruktuurin rahoittamiseen, mikä on yksi äärimmäisen tärkeä tehtävä, niin että voidaan varmistaa, että sisävesiväylät ovat budjettavissa ympäri vuoden parhaisimmassa olosuhteissa, ja olemme ottaneet käyttöön tällaisen käytäväperiaatteen. Mitä tulee rahoitukseen, haluaisin pyytää teitä katsomaan, mitä olemme tehneet rahoitukselle seuraavalla tavalla. Tosiasia, että ei ole konkreettista ohjelmaa sisävesiväylien rahoittamiseen, meidän mielestämme on etu, koska muuten saattaisi syntyä rajoituksia, jotka liittyvät tiettyyn rahoitukselliseen puitteeseen. Ja haluaisin sanoa, että jos me kävisimme keskustelua nyt täällä siitä, miten paljon verkkojen Eurooppa-fasiliteetista pitäisi käyttää sisävesiväyliin, Uskotteko te, että olisimme saaneet aikaan saman tuloksen kuin nyt mahdollisesti voidaan saavuttaa jättämällä tämä avoimeksi ja varmistamalla, että kaikki hyvät hankkeet saavat rahoitusta? Jos me lähtisimme nyt liikkeelle siitä, että Redcoin Eurooppa-fasiliteettia pyrittäisiin jakamaan eri mm, osiin, saattaisi olla, että sieltä löytyisi yhtään mitään. Joten on tämän sektorin etujen mukaista, että meillä on hyvät kriteerit Najarisin rahoittamiseen, eikä meillä ole rajoituksia, jotka liittyisivät kattoon, joten voi mennä pitemmälle. Tämä on sektorista riippuvaista, ja tästä syystä herätämme yhteyttä kaikkien järjestöjen kanssa sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioissa tehdään hyviä hankeesityksiä rahoitettavaksi eh, verkkojen Eurooppa-fasiliteetista. Nyt haluaisin sitten siirtyä kysymyksiin, joka liittyy näihin kahteen esitykseen, jotka meillä on. Rahoitus, joka koskee eh, kapasiteetti säädöstä ja siihen liittyvää rahoitusta. Meidän tehtävämme on, tavoitteemme oli helpottaa prosessia, jossa voidaan osoittaa käyttöön nämä varat. Ei pidä olla ajatusta siitä, että me puhuisimme nyt miljardeista, kysymys on 35 miljoonasta, jos sen jakaa sisävesialusten lukumäärän mukaan, niitä on 10-11 000, niin voidaan nähdä, että tätä varaa, näitä rahoja voidaan käyttää tällaisena pesämunana sitä voidaan käyttää parhaana tavalla valmistelemiin toimiin, niitä voidaan tukea niitä, mutta ei voida antaa yksittäiselle aluksen omistajalle tuhannen euron sekki niin, että he voivat sitten käyttää rahoja. Tämä ei ole filosofia, joka on tämän rahaston takana, mutta meidän pitäisi varmistaa se, että nämä varat voidaan käyttää myös seuraavan sukupolven aluksi, joista ei ollut silloin, kun puhuttiin vuonna 1999 tästä asetuksesta, että ne voidaan käyttää innovaatioihin, koulutukseen ja erilaisiin sosiaalisiin toimiin. Tämä on koko ajattelutapa tämän takana. Ja tästä syystä me haluamme pitää menettelyn, kuten täällä jotkut jäsenet ovat maininneet, me haluamme pitää menettelyn mahdollisimman yksinkertaisena. Tämä on rahoitusta, joka on peräisin sektorilta, joten koko sektorin pitäisi päättää sitä, miten varat käytetään. Emmekä me nyt puhu työmarkkinaosapuolista. Sektori on osaltaan sanonut aikaan sitä, että varoja on syntynyt, joten sen pitää olla päättämässä myös siitä, miten varoja käytetään. Mitä tulee, mitä tulee näiden varojen yhdistämiseen muiden rahoituslähteisiin, kuten Rekkojen Eurooppa-fasiliteettiin tai investointipankkiin. Se on, ja sen pitäisi olla, todellakin asia, jota pidettäisiin hyvänä. Mutta pitäisimme eh, parempana sitä, että asia otettaisiin esille johdantosan kappaleessa, joka antaisi meille mahdollisuuden tehdä esityksiä parhaalla mahdollisella tavalla. Jos laitetaan artiklaan, sillä saattaa valitettavasti olla se vaikutus, että se vaikuttaa myös siihen, millä tavoin te ja muut lainsäätäjät ovat päättäneet, että verkkojen Eurooppa-rahoja käytetään. Joten meistä olisi toisaalta tilanne, että tämä lisäisi monimutkaisuutta ja sillä saattaisi olla vaikutus verkkojen Euroopan fasiliteettiin, siihen tekstiin, joka siitä on jo hyväksytty, jotta me ollaan varmoja siitä, että meille, me olemme valmiita hyväksymään Jonathan kappaleen, me haluamme maksimoida – näiden raho- tämän rahaston vaikutuksen lisäämällä sen muihin rahoituslähteisiin, yhdistämällä sen muihin rahoituslähteisiin. Tämä on se ajattelutapa, jonka takana voimme toimia, mutta meidän ei tulisi tehdä asioita mutkikkaammiksi. Mitä tulee sitten kysymykseen siitä, että on tarkistuksia, jossa puhutaan tonavasta. Ensinnäkään me emme ehdota tämän tekstin osan muuttamista. Enkä nyt halua hukata teidän aikaanne, mutta on historiallisia syitä siihen, että kun otettiin tämä artikla 4 tänne mukaan, ja syy oli se, että tuona aikana me olimme, kat, meillä oli vasta syntymässä yhteys Reinin ja Tonovan välillä, ja näyttää siltä, että tällä ei ole kovinkaan paljon vaikutusta tänään. Mitä tulee tekniseen direktiiviin? Tämä on modifiointi, joka on tarkoitettu siihen, että valmistellaan sääntöjä, jotka liittyvät alusten rakentamiseen, seuraavan sukupolven alusten rakentamiseen. Tämä katsoa, onko sitten yksi taho Euroopassa keskeytetty taho, joka luo nämä säännöt. Joten nämä menettelytapa osat otettiin pois näistä liitteistä, koska ne olivat sekoitettu sekavia ja ne yhdistettiin nyt tähän direktiiviin itse ytimeen, jota tekninen osa jäi mahdollisimman pelkistetyksi. Olemme iloisia siitä, että parlamentti on ymmärtänyt tämän ja että tarkistukset menevät tähän suuntaan myös. Te olette kysynyt mielipidettämme tarkistuksesta 11. Minun on sanottava, että sanamuoto ei itse asiassa oikein vastaa todellisuutta. Ei ole olemassa mitään Reinin sertifikaatteja eikä mitään Tonavan sertifikaatteja tämän direktiivin mukaan. Tämän direktiivin mukaan jokainen jäsenvaltio luo sertifikaatteja, jotka ovat päteviä kautta Euroopan. Jokainen jäsenvaltio luo eurooppalaisen sertifikaatin, joten ei ole mitään tarvetta tällaisiin lisäselvityksiin jos kysytte, mitä mitä tästä tarkistuksesta, voimme sanoa, että se syntyy väärä vaikutelma sen osalta, mitä tapahtumassa teknisellä alueella tällä sektorilla, eikä se olisi täsmällinen, jos se olisi muotoiltu tällä tavalla. Voit olla varmoja siitä, että harjoitamme yhteistyötä teidän kanssanne ja myös esittelijän kanssa tietysti parhaiden mahdollisten kompromissien aikaansaamiseksi. Ja lopuksi pidämme erittäin hyvänä Euroopan parlamentin toivetta päästä kapasiteettisäädöksen osalta lopputulokseen, koska Kreikka puheenjohtajavaltiona on käsittelemässä tätä asiaa ja tällä, tänä viikonloppuna iltapäivänä alkaa työ neuvostossa, joka perustuu pelkästään komission ehdotukseen, vaan myöskin tähän mietintöön, joka täällä valiokunnassa on syntynyt ja odotamme mielenkiinnolla äänestyksen tulosta. Kiitos. Edustaja Vatman Yes, thank you. Kiitos oikein paljon. Haluaisin kiittää kollegoita puheenvuorosta ja komissiosta tultua vastausta kiittelisin myös. Mielelläni teen rakentavaa yhteistyötä edelleen ja edustaja Meissnerin ja Van Dalenin varoitukset soveltamisalasta otan kyllä vakavasti harkintaan, koska todella kyse on rajallisesta rahamäärästä. Luottamuksella suhtaudun siihen, että varmasti löydämme yhteisiä kantoja tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos. Muistuttaisin, että äänestämme valiokunnassa 20. päivä helmikuuta ja ehkä maaliskuun täysistuntoon. Näin toivomme. 20. päivä helmikuuta on siis äänestys. Lisäksi haluaisin sanoa, että muita asioita ei ole. Seuraavan kokouksen aika ja paikka torstai 20. helmikuuta yhdeksältä tällainen hirvittävä torstai-kokous, mutta kaikkien on niitäkin pidettävä, joten torstaina 20. päivä kello 9 tämä kokousosio päättyy. Koordinaattoreiden kokous alkaa kymmeneltä. Kiitos.